Yksi ääni puuttuu vielä. Äänestys päättyy. No niin, kaikki äänestivät. 33 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Miten liberaali rouva äänesti? Ai, teillä on jo kortti. Eli hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Garika Pojedon mietintö. Nyt mennään Lombardiaan, ollaan edelleen Italiassa. Tässä on seitsemän Dardenin laatimaa tarkistusta. Voidaanko niistä äänestää yhtenä ryhmänä? Ei. No. No niin. Esittele puolta kaikkia. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 8 ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Teille anteeksi edessään äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 liberaalilta Esittelijä vastustaa tätä, mutta se raukeakin, koska kahdeksan hyväksyttiin. Eli sitten loppuäänestys. Ja loppuäänestys sähköisesti kaikilla on äänestyskortti mukana. Äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu vielä. herätys. Äänestys päättyy. 33 puolesta 2 vastaan, eli hyväksytty. Sitten Trautmanin lausunto aiheena talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Esittelijältä on kolme tarkistusta. Voidaanko äänestää yhdessä? Voidaan, eli puolesta vastaan. tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus Niin, tarkistus neljä. Karvajilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Which in turn should aim at problem. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys päättyy, kaikki ovat äänestäneet, hyvä. Sama enemmistö, eli onnittelut Trautmanille. Seuraavaksi sitten Gardia Thaval Ruvialin lausunto. No, tämä on aika pitkä tämä otsikko, eli en nyt lue sitä, koska se kestäisi pidempään kuin äänestys. Eli jos äänestämme yhdessä tarkistuksista 7, 2 ja 5, ne ovat identtisiä. Eli äänet puolesta vastaan Täytyy tarkistaa sähköisesti. No niin, kaikki ovat äänestäneet. 23 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Tarkistus 8. Tässä on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Eli tässä poistetaan nämä sanot for member states whose cohesion policy, policy ja niin edelleen. Äänet puolesta vastaan. Tyhjät äänet. No tässä on sama voimasuhde kuin äsken, eli hyväksytty. Sitten toinen osa, eli 2011-2013 aineet puolesta vastaan. tyhjää hyväksytty hiukan eri enemmistölle. Sitten tarkistus yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Se oletko puolesta vai vastaan? Oliko Helgakin puolesta? Siis otetaan uusiksi. Eli äänet puolesta, siis tarkistus 9. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1 puolesta. Vastaan. ja auton. Tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusosaan kappaleet tarkistus kolme puolesta vastaan. Liberaalit. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Guelta. Esittelee puoltaa. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 Guelta. esittelee puoltaa äänet puolesta. Haideri sosialistit ja Gue vastaan enemmistö hylätty. Tarkistus 6 esittelijältä Ette halua, että siitä äänestetään. No ei sitten. Eli sitten loppuäänestys. No niin, kaikki ovat äänestäneet. Siis joku laittoi nyt vasta korttinsa vai? Mutta sitten otti pois. No, äänestys päättyy. 26 puolesta 8 vastaan 2 tyhjää ääntä hyväksytty. Sitten vielä viimeinen äänestys. Haugin lausunto. Eli Euroopan GNSS-viraston perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Eli äänestämmekö kaikista neljästä tarkoituksesta yhdessä sopii kaikille? Eli äänestämme niistä yhdessä. ja yksi ainoa äänestys sähköisesti. Äänestäkää näistä tarkistuksista. Jutta haluaa kaiken tai ei mitään. No niin, kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 puolesta yksi vastaan. Yksi ilkimys täällä. Ei yhtään tyhjää ääntä. No, mutta hän pelastaa tämän parlamentin monimuotoisuuden maineen. Muutenhan se olisi vähän stalinistista toimintaa. Äänestykset ovat päättyneet. Meillä on tiettyjä siirtoja. Budjetti otsake 3 2013 EPP on kertonut, että kukaan nyt ei tule Lavian tilalle. Eli puheenjohtajana esittelen teille nyt esittelijän ehdotukset, jos annatte niitä papereita tänne päin. Eli Copinewsissa on tämä esitys. Kaksitoista ja 15 vastaavat näitä siirtoja ja äänestyksiä, jotka liittyivät globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta käytyjä äänestyksiä. Eli voisimme nyt vielä vahvistaa tämän äänestystuloksen, joka juuri äsken saatiin. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää. Kiitoksia. Eli sama äänestystulos kuin äsken. Eli 12 ja 15 on hyväksytty. Sitten siirto numero 20. reservi, joka oli asetettu vuonna 2013, kun odotimme lisätietoja. Näitä tietoja on nyt saatu, joten varaus voidaan poistaa. Eli kyse on 12,75 miljoonan euron siirrosta maksusitoumuksena ja 7,5 miljoonaa maksuina. Äänet puolesta vastaan. Harton tyhjää hyväksytty. Ja näistä muistakin voidaan varmaan äänestää. Eli tässä poistetaan nämä varaukset. Eli onko varauksia varausten suhteen? Eli esittelijän mukaan nämä varaukset voidaan poistaa, koska ehdot ovat nyt täyttyneet. Eli 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Sitten muut pääluokat. Vaughn on paikalla, joten annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi siirtopyyntöä ja käsittelen ne yhdessä, jotta säästämme hieman aikaa. Ensimmäinen on tilintarkastus tuomioistuimelta. Tämä on pieni siirto, noin 145 000 euroa. Ja tuomioistuimella on jonkun verran rahaa jäljellä, koska joitakin rakennuksia niistä tuli jonkun verran säästöjä ja sitten näitä rahaa halutaan käyttää esimerkiksi lisääntyneeseen työtaakaan tai Kroatian eh, kollegoihin esimerkiksi. Sitten toinen liittyy parlamentin omaan budjettiin. Ehkäpä kollegat muistavatkin, että meillä on EMAS-varanto, joka on noin miljoona euroa. Ja nyt pyyntö on sitten käyttää tämä varanto, jotta voitaisiin rahoittaa viisi kaksikin eri asiaa. Yksi on videokonferenssilaitteiden parantaminen. Tämä tulevaisuudessa toivottavasti säästää meiltä enemmänkin rahaa. Sitten toinen on äh, ravintolapalvelujen parantaminen. Sitten kolmas pyyntö olisi ekologinen jätehallinto, eli meillä olisi erilaisia kierrätyspisteitä. Sitten seuraava liittyy sähköajoneuvoihin, joilla voitaisiin hyödykkeitä siirtää tai kuljettaa. Tämäkin on hyvin ympäristöystävällinen pyyntö. Sitten viimeinen pyyntö olisi se, että meillä olisi sähköpolkupyöriä ja tavallisia polkupyöriä henkilöstön käytössä ja myöskin jäsenet voisivat niitä käyttää. Eli nämä ovat ne viisi asiaa, joihin tämä miljoona euroa voitaisiin käyttää. Ja pyydän, että kollegat tukevat tätä pyyntöä. Kiitos. Très bien. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia. Eli sähköiset polkupyörät mepeille ja sitten tavalliset pyörät virkamiehille. Hartong, olkaa hyvä. Voorzitter, ik wilde graag een heel klein punt maken van de Court of Auditors. Kiitos. Haluaisin lyhyesti vielä palata tilintarkastustuomioistuimen eh, siirtoon 16C13 on eh, aika typerää, jos halutaan 10 eh, 000 uutta lisää kahveihin. Ei tässä budjettivaliokuntaa tarvitse tällaista kuunnella. En tiedä, onko tässä kyse pelkästään kahvista, ehkä sellainen vähän energisempiäkin juomia. Esittelijä. Yeah, this is a, um, small... Niin, tämä on pieni osa näistä siirtopyynnöistä ja suuri osa sitten, tai siis kokonaisosa on 10 000 euroa. Ja tämä kattaa monenlaisia asioita, esimerkiksi sopimukset kahvikoneille ja niin edelleen. Eli myöskin juomien eh, ikään kuin kysyntä on lisääntynyt. En tiedä, johtuuko tämä kuumasta kesästä. Mutta 10 000 euroa on alhainen summa ja meitä on jo kuultu tästä asiasta. Kyseessä on pikemminkin tekninen siirto en voi tätä vastustaa, koska se on niin pieni määrä, se on tämän katon alla. No, se oli dit, monsieur Hartong, niin, Hartong on ihan oikeassa. Eli täytyy olla valppaina sen suhteen, miten näitä siirtopintoja nimetään. Sitten tilitarkastustuomioistuimen siirto. Nyt kun otetaan huomioon tämä täsmennys, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten parlamentti, äänet puolesta. Siis nämä polkupyörät vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin. Sitten parlamentti on tullut toinen siirtopyyntö, mutta vain yhdellä kielellä. Se on kieliaine, jota ainoastaan minä osaan. Eli juridiset ehdot nyt eivät riitä äänestykseen, eli siitä äänestetään ensi kerralla. Sitten kiinteistöpolitiikka. Monika, onko siitä jotain? Kiinteistöpolitiikasta. Niin tämä tulee sitten ensi kerralla. Ja meidän pitää vielä käsitellä tätä asiaa. Très bien. Selvä. Eli äänestykset ovat päättyneet. Eli nyt voisimme antaa puheenvuoron juristillemme. Niin, missähän siellä Penneran paikalla. En ole tottunut tähän kokoussaliin tälle valiokunnalle. Yleensä käytetään tätä salia kolmikantaneuvotteluissa. Eli tämä on nyt poikkeuksellista. Eli teillä on hyviä uutisia. Eli olkaa hyvä. Merci de... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että saamme kertoa teille tästä tärkeästä päätöksestä. Monet budjettiasiat jäävät unohduksiin. Ja ensimmäinen riitatapaus, jossa parlamentti oli osapuolena, liittyi talousarviokysymyksiin vuonna 1979, sitten vetoomus 82-83, suuri tuomio vuonna 1986 ja sitten sitten neuvostoon liittyvä päätös, sen jälkeen positiiviset tai negatiiviset taseet talousarviossa ja vielä 95kin tuli tuomio ja nyt tuli tuomio, no merkittävä tuomio, koska se tulee vakauttamaan tilanteen Lissabonin aikakaudella. Tämä on lukuinen lyhyt tuomio, eli vedän tämän teille yhteen. Ensimmäinen johtopäätös, joka tästä voidaan vetää, on se, että Euroopan parlamentin puhemies on ainoa, joka voi tehdä päätöksen budjetista. Missä, mitä tässä, mistä tässä riitatapauksessa oli kysymys? Tässä on kysymys Luxemburgin sopimuksesta vuodelta 70, mutta tuolloin neuvoston puheenjohtaja allekirjoitti budjetin. Vuodesta 75 lähtien parlamentin puhemies on allekirjoittanut budjetin. Ja nyt neuvosto riitautti tämän faktan. Neuvosto on sitä mieltä, että seuraava toteamus oli vanhentunut. Ja tässä siis puhun 86 päätöksestä. Parlamentin puhemies muodollisesti toteaa, että budjettimenettely on viety päätökseen. Ja täten hän on budjetista vastuussa sekä suhteessa jäsenvaltioihin että toimielimiin ja täten objektiivisella tavalla budjetista tulee budjettivallan käyttäjä. Tämä se tekee tämän parlamentti, osana parlament, Euroopan parlamenttia. Lissabonin myötä tilanne on muuttunut ja budjettimenettely on erityislainsäädäntömenettely kun on kysymys lainsäädäntömenettelystä, niin silloin täytyy saada aikaan lainsäädäntölakeja lakeja ja jonkun täytyy ne allekirjoittaa. Neuvoston mielestä ei ollut itsestään selvää, että parlamentti olisi tämä elin ja neuvosto oli sitä mieltä, että sekä neuvoston että parlamentin puhemiesten tulisi allekirjoittaa tämä. Ja artikla 314 ja sen kappale 10, jossa sanotaan, että puhemies tekee lopullisen päätöksen talousarviosta. Neuvosto oli sitä mieltä, että tämä oli väärä maininta. Tuomiossa sanotaan, että budjettimenettely ei pääty puhemiehen allekirjoitukseen, vaan artiklan 314 mukaisesti parlamentin puhemies toteaa, että talousarvio on lopullisesti hyväksytty ja tämä on budjetin hyväksymisen viimeinen vaihe. Ja tämä kohta, joka perustuu artiklaan 203 vanhassa perussopimuksessa, parlamentin puhemies hoitaa tämän tehtävän osana Euroopan parlamentin organisaatiota. Ja tässä siis toistetaan tätä samaa tuomiota vuodelta 1986. tähän lisäksi, ei aikajärjestyksessä, vaan tähän liittyy puhemiehen tekemät toimet silloin, kun hän tekee lopullisen päätöksen talousarviosta. Luin teille artiklat, luen teille artiklat 67 ja 68. Qui dit ceci. Un accord est intervenu entre le... On päästy sopimukseen parlamentin ja neuvoston välillä koski vuotta 2011 talousarviota ja kaksi toimielintä olivat eri mieltä siitä, miten tämä sopimus muodollistettaisiin, mutta tämä ei estänyt sitä, että 15.12.2010 parlamentin puhemies totesi, että budjetti oli lopullisesti hyväksytty ja ainoastaan parlamentin puhemies on oikeutettu allekirjoittamaan budjetin eikä tässä ole mitään ristiriitaa lojaliteetin suhteen. Eli muodollinen budjettimenettelyn kunnioittamisen tarkistaminen. Sitten talousarvion luonne. Mistä tässä oikeastaan on kysymys? Ja tässä asiassa jo vuonna 1986 ja 1995 on tullut uutta tietoa talousarvio ei ole laki. Budjetti on kirjanpitoasiakirja. Ainoa lakiin verrattava asiakirja tässä menettelyssä on puhemiehen allekirjoittama paperi. Kerron teille ensin, mitä tuomioistuin tästä on sanonut. Artikla 314 mukaisesti on erityinen menettely talousarvion suhteen. Tämä on kirjan, kirjanpitoasiakirja, jossa todetaan unionin menot ja tulot. Tämä asiakirja, siis liite, sen jälkeen kun Euroopan parlamentin puhemies on tarkistanut sen säännösten mukaisesti, artiklaan 314 perustuen puhemies toteaa, että budjetti on lopullisesti hyväksytty. Ja vaikkakin tämä on seurausta erityisestä lainsäädäntömenettelystä, tämä asiakirja talousarvion luonteen vuoksi ei ole lainsäädäntöasetus sinällään, mutta se on kuitenkin asiakirja joka voidaan riitauttaa vuoden 1973 sopimusten mukaisesti. Eli puhemies ei käsittele lakia, vaan lakiin verrattavaa tekstiä, jota tuomioistuin valvoo. Halusin sanoa tämän teille, koska näinä aikoina on hankala nähdä minkä oikeudellisten eh, periaatteiden mukaisesti tätä pidettäisiin kirjanpitoasiakirjana. En tiedä, halusiko tuomioistuin testata, eh, kuinka pitkälle sanamuodossa voidaan mennä, mutta näin ainakin tätä tässä vaiheessa tulkitaan ja halusin tätä teille painottaa teidän läsnä ollessa. asia on nyt hoidossa. Meidän ei tule kuitenkaan unohtaa, että neuvosto ei halunnut viedä tätä pidemmälle. Ja yhteenvedonomaisesti sanoisin, että voiton voimakkuus mitataan sillä, mitä tässä voitettiin. Jos tällä hetkellä meillä olisi tuomio, jossa olisi todettu, että puhemiehellä ei ole oikeutta vastata, allekirjoittaa vaan sen, hänen tulisi kääntyä toisen elimen puoleen, neuvoston puheenjohtajan puoleen, niin se olisi ollut erittäin huono uutinen. Kuten sanoin, tämä on tilanne, joka on ollut jo päällä vuodesta 1975 lähtien. Ja ne muutokset, joita Lissabonin sopimus toi mukanaan, ja jotka olivat seurausta siitä, että lakeja ei asianmukaisesti siirretty kansallisella lainsäädäntöön ja syntyi vääristyksiä, niin tietenkin sinne nyt lisättiin sitten tavanomainen lainsäädäntömenettely ja niin edelleen. Ja ei kaikkea aivan asianmukaisesti hoidettu ja joskus saattaa, saatetaan päättyä tällaisiin johtopäätöksiin, joita neuvosto tässä tapauksessa veti, mutta minun mielestäni tämä on kuitenkin erittäin hyvä uutinen parlamentille ja haluaisin kiittää myöskin Ricardo Pachouta, Couchia ja Kauta ja komission palveluosastoja. He ovat tehneet parhaansa. Oikeudellinen yksikkö on aina pitänyt tästä teesistä kiinni. Vuodesta 2009 lähtien olemme sanoneet puhemiehelle, että ei tulisi toimia niin, että neuvosto onnistuisi osoittamaan parlamentin puhemiehen toimet erheelliseksi. Ja näin me teimme omaa analyysiämme ja olen vastu, valmis vastaamaan kysymyksiin. Merci, cher ami. Merci, cher ami. Äh, Kiitoksia, hyvät ystävät. Voimme olla iloisia tästä todellisesta voitosta. Tämä on tulosta poliittisesta ja juridisesta taistelusta, jota parlamentti on käynyt jo vuosikymmeniä. Ja budjettivaliokunnan haluaisin onnitella teitä, ystävärakas ja koko oikeudellista yksikköä. Te olette onnistuneet löytämään oikeat perusteet tuomioistuimen vakuuttamiseksi. Olimme tosiaan ihan tilanteessa, joka oli aivan naurettava välillä. Ja nyt Lissabonin sopimuksen myötä neuvosto antoi neuvoston puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen allekirjoittaa äänestysten päätteessä ihan täysin salissa. Ja näin äänestysten jälkeen voitiin sitten tehdä tällainen perheportretti täysistunnossa. Siellä on parlamentin puhemies ja hänen ympärillään valokuvassa sitten olivat budjettivaliokunnan puheenjohtaja, esittelijä, budjetista vastaava komission jäsen ja ehkä myöskin neuvoston puheenjohtaja. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, olemme siirtyneet nyt vähän pittoreskimpaan vaiheeseen. Eli budjettiehdotus oli puhemiehen puhujakorokkeen edessä ja kun äänestys oli viety päätökseen, niin sitten parlamentin puhemies äkkiä meni alas ja neuvoston puheenjohtaja myöskin rynni paikalle ja nyt ei enää otettu valokuvaa. Eli nyt olemme tilanteessa, joka on perussopimusten hengen mukainen ja joka sopii parlamentille. Jean-Luc Dehan totesi, että siitä lähtien, kun tuomioistuin viisaudessaan analysoi aika yllättävällä tavalla tätä asiaa, mutta päätöshän on nyt langetettu. Ja siinä katsotaan, että budjetti on vain kirjanpidollinen asiakirja. No. Ja sitten laki menettely liittyy tähän allekirjoitukseen. Eli tämä on nyt oikeudellinen tulkinta perussopimuksesta, Eli parlamentilla on voimakkaat perusteet varmistaa se, että mikään ei juridisesti eikä poliittisesti puolusta sitä, että tämänhetkinen käytäntö ministerineuvostossa, jossa neuvosto lähettää kansallisiin parlamentteihin komission budjettiehdotuksen ja antaa kansalliselle parlamentille kahdeksan viikkoa laatia lausunnon siitä, miten se sopii yhteen perusopimusten ja toissijaisuusperiaatteen kanssa. Eli tämähän liittyy tähän pöytäkirjaan kaksi tämä ongelma. No, en tiedä, haluaako oikeudellinen yksikkö kommentoida tätä jollain tavalla. Pöytäkirja 1 ja 2, mutta tässähän siis puhutaan tästä pöytäkirjasta 1 ja siinä puhutaan lainsäädännöstä mutta talousarvioyhteydessä puhuttiin, että tässä ei olisi kysymys säädöksistä tai lainsäädännöistä ja sanottiin, että puheenjohtajamaan edustaja tämän vahvistaisi. Minun mielestäni ei tulisi suhteettomasti painottaa tätä neuvoston huonoa käytäntöä koska sillä on tietty aikataulut, jotka tämä artikla 314 asettaa siis ensimmäinen heinäkuuta. Mutta meidän tulee muistaa, että ainakin minun mielestäni olen pohdiskellut tätä. Meillä olisi melkein mahdotonta palauttaa neuvosto ruotuun, koska se tekee mitä se haluaa. Eli minun mielestäni tässä on kysymys huonosta tavasta. Ja niin pitkään kun se ei riko artiklan 314 säädöksiä, niin me emme voi juuri mitään tehdä. Enkä ole varma, että neuvosto onnistutaan vakuuttamaan tällä tuomiolla, joka ei sitä kovinkaan paljon miellytä. Oui, effectivement, pratique de toute manière. Niin käytännössä joka tapauksessa neuvosto samoin kuin parlamenttikin joutuu noudattamaan hyvin tiukkoja aikatauluja, jotka liittyvät budjetin hyväksymiseen. Ja kun ajatellaan aikataulua, niin haittaa tässä on se, että tämähän tarkistetaan joka vuosi sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja ministerineuvosto ei äänestä budjetista, vaan kyse on kirjallisesta menettelystä, koska kahdeksan viikon jälkeen ollaan sitten elokuussa. Elokuussa ei ole mitään ministerikokouksia, ja budjettiministerit eivät nyt tule Brysseliin ainakaan elokuussa. Eli tässä on tämä kirjallinen menettely ja Euroopan budjettiehdotus ei aiheuta todellista poliittista keskustelua julkisella tasolla ministerineuvostossa. Mutta se on totta, tämä on pikemminkin poliittinen, ei niinkään oikeudellinen ongelma. Tästä puhuttiin ensimmäisenä vuonna, kun Lissabonin sopimusta sovellettiin. Ja tämä on taistelu, jota tähän mennessä ei ollut voitettu, mutta yritämme voittaa tämän nyt ja varsinkin seuraajamme toivottavasti voittavat tämän taistelun. Eli oikeudellisesti olemme nyt tyydyttyneitä, eli puhemies allekirjoittaa budjetin ja sitten parlamenttiin ja varsinkin tämän valiokunnan jäsenet sitten sitten varmistavat, että teksti, joka allekirjoitetaan, sisältää lukuja, jotka ovat meidän lukujamme, eivätkä pelkästään neuvoston lukuja. Tämä on tätä poliittista keskustelua. Tietysti voitaisiin neuvotella, että me allekirjoitamme ja me määritämme luvut. No niin, kollegat, kiitoksia oikeudelliselle yksikölle ja onnittelut vielä kerran. Meillä on vielä muutamia kohtia mutta voimme edetä aika ripeästi. Monivuotinen rahoituskehys ja toimijoiden välinen sopimus. En tiedä, onko Jean-Lucille jotain sanottavaa. No tässä nyt mielestäni ei ole kovin paljon keskustelemisen aihetta. Mitään uutta ei ole ilmantunut viime viikon täysistunnon jälkeen, joten muistatte varmaan, että täysistunnossa hyväksyttiin tämä en, ensimmäinen osio 11 miljardista, jotka ovat vuoden 2003, 2013 lisävaroja. Ja nyt on sitten lykätty lokakuun kakkostäkkärin loppuäänestys koskien tätä oikeudellista osaa rahoituskehyksestä, eli tähän liittyvä asetus toimielinten välinen sopimus ja sitten päätökset omista varoista, joista meitä ainoastaan kuullaan. Kun otetaan huomioon tämä uusi aikataulu ulkoasian valiokunnassa, joka on mukana laatimassa tätä toimintavälistä sopimusta, tätä äänestystä on lykätty. Kävin itse ulkoasian valiokunnassa toissapäivänä ja ulkoasian valiokunta valmistelee mietinnön jossa on kokonaisuudessaan otettu mukaan meidän tekemämme ehdotukset. Eli me teemme yhteistyötä nyt ulkoasianvaliokunnan kanssa. Eli tänä aamuna puhuimme maksuongelmista, kun keskustelimme vuoden 2014 budjetista. Vai jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentteja, muussa tapauksessa voimme jättää ehkä tähän. Ja sitten jatkamme keskustelua ensi viikolla ja muistuttaisin, että ensi viikolla niin täytyy katsoa, miten tehtävät sitten jaetaan. Eli 26. päivä. Meillä on budjettivaliokunnan kokous koko päivän, ai iltapäivällä. Ja aamu, siis, niin, siis aamulla on koordinaattorin kokous. Sen jälkeen iltapäivän aluksi maksukokous neuvoston ja komission kanssa – ja sitten budjettivaliokunnan kokous 15.30. Eli tästä ei ole mitään kommentteja. Helga, ole hyvä. Koska koordinaattoreiden kokous on? Dix heures trente me dit-on. Siis 10.30-12.30 ja se on tärkeä kokous, koska periaatteessa on viimeinen koordinaattorin kokous ennen kuin äänestetään tarkistuksista toinen ja kolmas lokakuuta. Onko muita kysymyksiä? Godmanis. Because we are talking, uh... Koska me puhumme MFFstä, minun täytyy kertoa valiokunnan jäsenille – että seurantakirjeessä yksi syy siihen, miksi äänestystä lykättiin, oli se, että talousarvioehdotusta ei esitetty oikealla tavalla, vaan siellä oli kohesiossa ja agrissa paljonkin poikkeamia. En tiedä, miten tilanne on agrissa, mutta olen kohesiossa trilogin jäsen ja yli 70 trilogia on listalla ja meillä on yksi tänään ja ensi viikollakin yksi, mutta minun mielestäni me tulemme olemaan tilanteessa, jossa kompromisseihin ei kahdesta, kahdesta asiasta päästä neuvoston kanssa. Ensinnäkin suoritusvaraus ja sitten makrotalouden ehdollisuus. Tämä jälkimmäinen kysymys tänään neuvoston puheenjohtaja sanoi, että kompromissia ei tehdä ja parlamenttikin sanoi, että kompromissia ei tehdä. Eli mitä tapahtuu MFF-äänestyksen kanssa ja miten budjettivaliokunta reagoi, jos me olemme edelleen tilanteessa, jossa kompromissiin ei päästä ainakaan yhdessä tai kahdessa tärkeän asetuksen kohdassa. Kohesiotrilogi, no loppusumma ei tule muuttumaan, koska tässä on kysymys sopimuksesta neuvoston ja komission välillä trilogissa mutta seurantakirjeessä tämä mainitaan esteenä ja halusin kertoa teille että näissä kahdessa asiassa kompromissiin ei päästä, eli meidän täytyisi miettiä, mitä tehdään. Odotammeko, kunnes jotakin tapahtuu kohesioasioissa, vai otammeko eh, omia askeleitamme? No, Kiitoksia. Tämä on tosiaan suuri poliittinen ongelma, ja vastaus on se, että nyt odotamme. Eli me odotamme, kunnes lopullinen sopimus on saatu aikaan. Jos poliittiset ongelmat jatkuvat tärkeässä aiheessa, no jos on vähemmän tärkeä aihe, niin no, mutta tämä nyt tietysti on tärkeä aihe. No Lavia nyt ei ole täällä, en tiedä onko täällä muita maatalousvaliokunnan jäseniä, mutta maatalousvaliokunnassa on kolme tai neljä keskeistä kohtaa. Eli täytyy toivoa, että tavoite ja tämä määräaika keskiviikko lokakuun kakkostäykkärissä on riittävä kolmikantaneuvotteluiden tahoille, jotta ne saavat aikaan kompromissin. Puhemies Schulz, joka varsin hyvin tietää, kuinka vaikea tämä tilanne on, ilmoitti, että hän on valmis ehdottamaan puheenjohtaja Barrosolle ja puheenjohtajavaltio Liettualle, että järjestetään uusi huippukokous kolmen toimielimen kesken, jotta tilanne voidaan ratkaista, mikä se jää jumin. Me olemme toimineet näin rahoituskehyksen osalta. Ja sitten nämä kaksi kohtaa, jotka otitte esille rahaston osalta. Makrotalouden ehdot, kuten sanoitte, tässä on periaatteellinen kanta, joka on täysin erilainen komission, neuvoston ja sitten parlamentin välillä. Ja en ole kovin huolissani, koska tällaisissa aiheissa siitä huolimatta, miltä tilanne näyttää, voimme jo tietää, millainen lopullinen kompromissi tulee olemaan. Mutta sitten tämä suoritusvaraus. Kun ajatellaan 7 ja 5 prosenttia niiden välistä eroa, se vaikuttaa sitten maksumäärärahoihin. Eli neuvoston puolella silloin, mutta myöskin komission puolella – katsotaan, että tämä saattaa vaarantaa maksukatot. Eli varmastikin neuvottelijoidemme täytyy tarkastella tätä seikkaa läheltä, koska voidaan nähdä, että tässä on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin kohesiorahasto ja siellä varaukset, joilla kannustetaan hyvään hallintoon ja suorituksiin, mutta miten se vaikuttaa sitten maksukattoihin? Eli voidaanko toimia niin, että ei kosketa kattoihin, mutta tietojeni mukaan tämä kohta saattaa olla arkaluontoisempi kuin neuvottelut makrotalouden ehdoista. No, te neuvottelette kolmikantaneuvotteluissa, te viette tätä asiaa eteenpäin parlamentin puolelta, mutta vaikka olen optimistinen, niin jos nyt käykin niin, että asia ei etene, eikä saada aikaan kompromissia, joka voitaisiin hyväksyä parlamentissa, niin siinä vaiheessa puheenjohtajakouksen kanta on se, että me odottelemme, että tässä suuressa kysymyksessä neuvosto tekee tarvittavat myönnytykset. Me olemme nyt kuukaudella lykänneet syyskuun täysistunnosta lokakuun kakkostäykkärin on lykätty tätä lopullista äänestystä, ja tähän liittyy kaksi ehtoa. Ja hyvä, että otitte ne esille. Eli maksumäärärahat yhtäältä, mutta toisaalta myöskin poliittiset neuvottelut oikeusperustasta. Eli nähdään sitten lokakuun lopussa, mitä käy oikeusperustalle ja maksumäärärahoille. Jos tätä 3,9 miljardia ei saada lisävaroja, ja jos meillä on vielä suuria huolenaiheita, niin sitten odottelemme hiukan pidempään. Tämä on parlamentin kanta. Ja puhemies Schulz varmaan sitten puhuu tästä seuraavassa kontaktiryhmän kokouksessa ja tämä viedään sitten puheenjohtajakokouksen päätettäväksi. Eli aika nopeasti parin kolmen viikon aikana varmaan nyt täytyy toimia riippuen siitä, mitä tapahtuu kolmikantaneuvotteluissa, jossa olette mukana. Eli meidän pitäisi saada aikaan tällainen kolmen toimilin välinen huippukokous. No niin, kiitoksia. Oliko muita huomioita? Sitten muut kohdat. Yksitoista kohta vielä on käsittelemättä, muut on lykätty eli EUn takuu Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Jöran on nyt sitten esittelijän sijaisena. Ole hyvä. Niin, olen Ivalon puolesta täällä puhumassa, koska hän on vierailulla Bulgarian, Turkin ja Kreikan rajalla. Siellä on kiinnostavia asioita tietysti tutkittavana sielläkin. No niin, kyseessä on nämä mandaatti investointipankille ulkolainoja varten. Meillä oli samanlainen asia esityslistalla pari vuotta sitten ja silloin tutkittiin, arvioitiin nykyistä mandaattia ja nyt sitten puhutaan uudesta mandaatista vuodesta 2013 eteenpäin. Aivan kuten tiedätte, investointipankki pankki lainaa unionin ulkopuolelle rahaa omalla riskillä, aivan kuten normaali pankki, tai mandaatin perusteella, jolloin poliittinen riski sitten taataan unionin toimesta. Ja ajatus tässä ulkoisen lainauksen ulkopuolella toteutettujen lainausten osalta on se, että unioni pyrkii antaa parempia tai paremmin saatavilla olevia rahoitusresursseja näille alueille ja sitten takuudet tai vakuudet saadaan pankin puolesta ja päätös, joka meidän pitää tehdä, on erittäin tärkeä. Tämä malli toimii kaikilla alueilla, Kaakkois-Euroopassa, mahdollisissa tulevissa jäsenvaltioissa, eh, Länsi-Balkaneilla ja myöskin itänaapureissa, venäjällä latinalaisessa amerikassa amerikassa ja myöskin Afrikassa on erilainen mandaatti. Nykymandaatti siis menee vanhaksi tänä vuonna ja sitä voidaan pidentää kuuteen, kuudella kuukaudella enimmä, määrässään, mutta meidän pitää tehdä tämä nopeasti. Eli komission ehdotus ehdottaa 88 miljardin euro eh, mandaattia, eli puhutaan siis todella monista miljardeista. Ja tämä sitten on hajotettu kahteen osaan, 25 miljardia, siinä on katto, ja sitten on vaihtoehtoinen mahdollisuus lisätä vielä kolme miljardia lisää. Ja 2017 mennessä tästä sitten tehdään puolivälin arviointi. No ongelma on se esittelijän mukaan, että tämä raja oikeastaan tarkoittaa sitä, että nykykattoja leikataan. Ne on nykyisellään lähes noin 30 miljardia ja nyt tässä ehdotetaan, että mentäisiin alaspäin 28 miljardia. Eli kyseessä on iso määrä rahaa ja siksi tästä pitää keskustella ja tämä leikkaus koskee tai vaikuttaa kaikilla niillä alueilla Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Afrikassa erityisesti. Esittelijä on tehnyt mietinnön, siinä on 40 tarkistusta ja hän haluaa esittää tiettyihin asioihin, esimerkiksi näihin lukuihin, sitten avoimuuteen, suhteisiin sidosryhmiin ja siihen, että oltaisiin paremmin yhdenmukaisia muun EU-politiikan kanssa. No sitten luvuista hän ehdottaa sitä, että meidän pitäisi pitää voimassa nykyinen katto, mutta sitten pitäisi nostaa näitä vaihtoehtoisia kattoja yhdellä miljardilla. Eli 26 normaalin mandaatin puitteissa ja sitten neljä miljardia olisi tämä vaihtoehtoinen mandaatti. Ja argumentti tämän takana on se, että voisimme taata e, erittäin korkeatasoisen toiminnan tehokkuuden näillä erittäin tärkeillä toiminta-aloilla, eli nämä lisämiljardit tulisivat todella tarpeeseen. No sitten toinen osa tarkistuksista liittyvät avoimuuteen, ja myöskin yhteyksiin sidosryhmiin. Hänen mielestään tarvitsemme parannuksia näillä aloilla, erityisesti kun ajatellaan paikallisia sidosryhmiä, mutta tietysti myös olisi parempi tehostaa raportointia parlamentin suuntaan ja parantaa myös ulkoisten rahoittajien kanssa yhteydenpitoa ja suhteita. No sitten kolmas osa liittyy EUn politiikkoihin ja siihen, että kuinka oikeastaan eh, niitä levitämme. Esittelen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi tukea samalla tavalla kuin 2011 ehdotuksessaankin tätä keskivälin eh, arviointia. Ja tietysti on tarpeen, että pyritään pitämään yllä nämä korkeat luottoluokitukset mutta samanaikaisesti on tärkeää että lainaus on myös eun prioriteettien mukaista ja esittelijä on sitä mieltä että voisimme saada aikaiseksi sellaisen tilanteen että tämä olisi esimerkiksi ilmastonmuutospolitiikan ympäristöasioiden ihmisoikeusasioiden veropetosten ja kiertojen kanssa ikään kuin samassa linjassa paremmin. Eli tässä ehdotusten sisältö ja ajatuksena on, että tämä olisi ikään kuin esittely nyt. Tietysti kommentit ovat tervetulleita, mutta sitten budjettivaliokunnassa 27. Eh, syyskuuta tästä keskustellaan. Ja sitten tarkistusten jättämisen on ensimmäinen lokakuuta ja 17. lokakuuta sitten jatko toimenpiteet. Merci bien, Göran. Euh, Kiitoksia, Göran. Onko jotain huomautettavaa tai kysymyksiä? Helga. Jöran. Um... Ähm, Kiitokset Jöran. Hän nyt on Ivalon sijaisena. Meidän mielestämme tämä menee hyvin pitkälti oikeaan suuntaan, mutta keskitymme tiettyihin kohtiin, kun puhumme näistä tarkistuksista. Ensinnäkin määrä. Haluaisimme erilaista jakoa. Olisi parempi, että olisi 27 miljardia plus kolme ja sitten laadusta. Tämä tuli jo esille, mutta haluaisimme vahvistaa tätä sananmuotoa ja päättäväisyyttä, mitä tulee vihreisiin hankkeisiin, esimerkiksi uusiutuvat energialähteen ja miten voidaan parantaa kestävyyttä ja varmistaa, että 25 prosenttia ilmastotoimista todellakin sijoitetaan vihreälle sektorille ja keskitytään myöskin 2020 strategian tavoitteisiin ja muihin vastaaviin tavoitteisiin. Ja myöskin meidän pitää keskittyä PK-yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. Avoimuuden suhteen on tärkeää, että meillä on näitä vuosikertomuksia ja että vastuullisuus on todellisesta. Ja sitten välitarkistuksessa voisimme uudelleen tarkastella mahdollisuuksia budjetin suhteen ja avoimuussääntöjen suhteen. Ja haluamme myöskin korostaa johdonmukaisuutta ja meidän pitää noudattaa artiklaa 21 perussopimuksesta. Eli meidän pitää edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia, kestävää taloudellista kehitystä. On hiukan harmi, että aikataulu on niin tiukka, mutta tällä hetkellä mitään muita vaihtoehtoja ei ole, eli meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Merci bien. Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Niin kuten Jöran muistutti, voimme keskustella laajemmin tästä aiheesta, kun investointipankin pääjohtaja on paikalla kuulemisessa 26. päivä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Eli kiitoksia. Esityslista on käyty loppuun. Istut, kokous päättyy. Nähdään ensi viikolla.